kiinni lupauksesta ja niin kiitoksia. Toivottavasti tapaamme sitten 2012 toimintapäivänä aikana. Przechodzimy do głosowania. Menemme äänestyksiin. Esityslistalla on äänestys herra Sveerin mietinnöstä Nuoret liikkeellä puitteet Euroopan yleissivistävien ammatillisten koulutusjärjestelmien parantamiseksi. Äänestetään kukaan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Esityslistalla on äänestys Rova Hannibalin mietinnöstä varhaisoppimisesta. Äänestetään nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen molempia esittelijöitä. Esityslistalla on viidestä päätöslauselma-esityksestä, joka koskee EUn ja Martinin välistä kalastuskumppanuussopimusta. Viiden poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys. Niihin ei ole tarkistuksia, joten äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Esityslistalla on äänestys kahdesta päätöslausumaesityksestä julkisista hankinnoista ja yhtenäisestä pääsystä julkisiin hankintoihin. Neljän poliittisen ryhmän päätöslausumaesityksistä äänestetään. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty, pahoittelen. Tarkistus kaksi. Puolesta se on selvä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhteinen päätösvalmaesitys äänestyksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestys seitsemästä esityksestä öljyn hinnan noususta ja sen aiheuttamasta kriisistä Euroopan kalastusalalla. Viiden poliittisen ryhmän yhteiset päätöslausumaesitykset. Tarkistus kaksi. Nimenhuolto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta kolme, niin minun äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta neljä. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet, äänestä päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 3. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjään hylätty. Sitten päätösosama esitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten pääsellaisemmat esitykset kuudelta poliittisesta ryhmästä eurooppalaisia pk-yrityksiä kuvan aloitteen uudelleen tarkastelusta. Kohta yhdeksän kahdessa osassa ja osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan hylätty. Kohta 21. Erillisäänestyksessä kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 29. Kohta 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta Rova Savelin suullinen tarkistus. Luetteko suullisen tarkistuksen? We all came the... Puhemies. Me haluamme, me kaikki tulemme tähän kompromissiin yhteistä ymmärryksestä. Siis panee merkille kasvavan laittoman trendin kaikissa jäsenvaltiossa, mitä tulee väärennettyihin ja piratituotteisiin, joita tuodaan kolmansista maista ja jotka uhkaavat eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä. Me kaikki sovimme tästä tekstissä, kaikki la- tekstilaatijat. Zastrzeżenia. Onko tähän vastalauseita? Jos jollakin on niitä, niin pyydän esittämään ja nousemaan paikalta. En näe, joten äänestämme. Tarkistus 9 yhdessä Tsevelin suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten pääsee esitys puolesta vastaan tyhjää. Päätösasema esitys hyväksytty. Sitten onko merkisi mietintö? Niin onnittelemme. Onnittelemme kaikkia. Merkisin mietintö, innovaatiounioni, Euroopan mukauttaminen kriisin maailmaan. Rova Tikau halusi kertoa jotain. Olkaa hyvä. Kollegat, minä haluaisin pyytää, että kollegat äänestäisivät yksi tarkistuksen puolesta, koska tarkistus tukee ajatusta siitä, että saa enemmän varoja innovaatiopolitiikkaan, mutta poistettaisiin sanamuoto, jossa varat yhteistä maatalouspolitiikasta. Pahoittelen rouva, nyt ei ole keskustelun aika. Pahoittelen, ei ole keskustelua. A więc głosujemy Unia Innowacji. Äänestämme Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeisen maailmaan. Päätöslausuma esitys. Tarkistus puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 128 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma esitys kokonaisuudessaan näin muutettuna. Tarkistamme toisen osan. Kohta 128. Toinen osa. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestetään kokonaan näin muutetusta päätöslauselmaesityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty päätöslauselmaesitys. Onnittelemme esittelijää. Onnittelemme rouva esittelijää. Esityslistalla on äänestys asiassa kotityöntekijöitä koskeva ilon yleissopimus ja suositus. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi. Emenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus kolme hyväksytty. Sitten kokonaan äänestetään esityksestä niin minulta äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Päätöslauselman esitys hyväksytty. Seuraava kohta listalla. Päätöslauselma esitys asiassa antibioottiresistenssi. Tähän ei ole yhtään tarkistuksia. Kohta 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten johdantason koppale R. Tarkistamme. Kohdan 21 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta R. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Päätöslausuma esitys. Koko päätöslausuma esitys. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Päätöslausuma esitys hyväksytty. Sitten Rova Schaaken mietintö asiassa EUn ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuus päätöslausumaesitys, josta äänestetään. Siitä ei ole tarkistuksia. Kohta yhdeksän. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 15. Puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Kohta 21. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 25 puolesta hyväksytty. Kohta 29 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 31. Eh, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 38 nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 50 kahdessa osassa. Molemmista niin on äänestys, ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koko päätös on sama esitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Rova Saakke. Esityslistalla on äänestys asiassa mietintö Sanchez Smith kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotto. Päätöslausman esityksestä äänestämisestä ei ole tarkistuksia kohta 30. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kohta 63. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme. Toinen osa. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Koko esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. esitys hyväksytty. Onnittelemme Rova Sanchez-Smithiä. Viimeinen äänestys. Esityställä on äänestys kulttuurivaliokunnan mietin päätöslausumaesityksestä Sarajevo Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2014. Päätöslausumaesityksestä ei ole tarkistuksia. Äänestetään puolesta vastaan ty- tyhjää hyväksytty päätöslausumaesitys. Kiitoksia. Tähän päättyvät äänestykset.